Good afternoon, guten tag. Hyvää iltapäivää. Meillä on valtava sali ja vaikka me olisimme kaikki paikalla, niin me emme saa tätä salia täyteen. Mutta olen iloinen siitä, että täällä on kuitenkin muutama kollega saapunut paikalle. Meillä on esityslista, joka ei näytä täydeltä, mutta siitä saattaa tulla aika vaikea. Voin sanoa teille, et, että mikä tulkkaus on mahdollista tänään kaikki muut kielet paitsi Slovenia, Sloveeni, ei kun Ruotsi, e, Viro, Lie, Liettua, Latvia ja Malta. Kaikki muut kielet ovat käytettävissä. Ja tämä web, täällä menee taas verkkoon tämä kokous, striimataan, että täytyy käyttäytyä kunnolla, olla ihan säällinen, säällistä porukkaa, ettei saa kaivaa nenää eikä saa torkkua. Kuitenkin tiedoksenne, että että toissa viikolla meillä oli pieni valtuuskunta kulttuuripääkaupunki Essenissä. Takkula, Edward ja minä itse olimme paikalla. Ja sitten papereissanne on raportti tästä käynnistä. Ja voin vain sanoa, että se oli todella upea matka. Ja tämän kulttuuripääkaupungin toimia nähtiin. Näimme myös, miten 53 kaupunkia – on tässä suuressa Essenin kulttuurikaupungissa yhtenä ryhmänä kaikessa rauhassa vuonna 2010. Se oli todella kiva juttu, se onnistui mainiosti ja uskon, että tämä on myös sellainen ajatus, jota voitaisiin muuallakin käyttää, kun puhutaan kulttuuripääkaupungeista tulevaisuudessa. Totta kai Essenissä ja vuonna 2010 Ruudin alueella havaitsimme, kuten myös Luxemburgissa ja Saarimassakin nähtiin, miten ja niin kuin Liverpoolissakin oli, että millä tavalla vanhoja teollisuuskaupunkeja voidaan käyttää kulttuuriin ja millä tavalla eh, ne, ne myös vetävät eh, ihmisiä enemmän. Niin kuin me näimme siinä operatalossa Hannu Takkulan iloksi, eh, tämä oli suomalaisen arkkitehdin rakentava tai suunnittelema operatalo se siinä, mutta näimme tämän ulkoakin. Mutta kulttuurikaupungit, joita näimme, uudet museot, ja nämä rakennukset ovat esimerkkejä siitä, millä tavalla vanhoja teollisuuskaupunkeja voidaan säilyttää tällaisena aikana, miten niitä voidaan jatkaa muihinkin toimiin meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme, jotka todennäköisesti eivät koskaan enää voi kokea, että, että jostakin kaivataan hiiltä vaan että on, niitäkin on hyvä tietää, että niitä on käytetty aikaisemmin tällaisiin tarkoituksiin. Nämä voi, soittiin hyvin häväitä, miten hienosti niitä voidaan käyttää kulttuuritarkoituksiin, näitä vanhoja teollisuusrakennuksia. Tämähän näkyy teidän papereissanne, että tästä on tehty raportti, ja kiitän raportin laatimista. Ja viimeinen huomioni onkin se, että muistutan teitä siitä, että tänään illalla olen kutsunut Euroopan kulttuuriulottuvuuteen. Kaapelande, tässä on tärkeää porukkaa ja sidosryhmiä mukana. Täällä Jehudi Menuhin sanoi salissa kello 18.30, se kestää noin puoli yhdeksään tai yhdeksäänkin, saattaa kestää. Ne, jotka haluavat katsoa futista, joka minusta on vähän kiistanollinen juttu, niin voivat sitten mennä muualle, mutta minun täytyy jäädä sen Menuhinin saliin. Olisi kiva, että tulisitte, koska siellä on kuitenkin yli 60 ihmistä on luvannut saapua. Todellakin ovat luvanneet saapua. On, on, on kulukulupa ja kaikkikin. Että tulkaa nyt teki paikalle. Jos nyt olemme havainneet, että erät kollegamme ovat tehneet parhaansa, että näitä ulkoisuhteita saataisiin eh, hieman eh, eteenpäin vietyä että juuri tällä hetkellä me voimme, nyt voimme puhua kulttuurista. Tämä on oikea hetkessä ja se on tärkeää ja kulttuurivaliokunta on tietenkin siitä kiinnostunut. Mutta kaikki hoituu tietenkin vain englanniksi, koska en halunnut, että tuollaisessa salissa äh, että, että siitä ei pidetä tässä salissa, vaan pidetään minuhin salissa, jossa voidaan puhua niin kuin ihan, ihan noin niin kuin yhdessä paikassa. Tämässä olivat ilmoitukseni sitten kohta kolme esityslistalla. Meillä on äänestys, joka on, koskee journalistien uutta mediaa julkisen alueen luomista Eurooppaan. Lokkikaadon eh, esittelijämme 185 tarkistusta ja muutamat kompromissikin vielä esittelijän toimesta on laadittu. Tänään äänestämme ihan käsipelillä. Ei välttämättä sitä, että mutta totta kai varmuuden vuoksi äh, äänestyskortit laittakaa ne sinne, sinne hahloon, että jos tarvitaan, niin jollei käsiäänestys riitä. Että käytämme myös äh, koneäänestystä. Ja kollega voi voinee äh, esittää muutaman kommentin ja alkuvaiheessa, olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair. Uh, I think that, uh... Kiitos puheenjohtaja. Paljon on jo puhuttu tästä mietinnöstä, eli en halua viivytellä, vaan haluan vain kiittää muutama henkilöä näin etukäteen. Luonnollisesti haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana työssä mietinnön tiimoilta. Aivan erityisesti varjoesittelijöille kiitokset sitoutumisesta tähän prosessiin. Meillähän oli oikein hedelmällisiä keskusteluja ja kokoontumisia tarkistusten pohjalta. Kiitos myös komissiolle, komission edustajille rakentavasta ja avoimielisestä suhtautumisesta. En tiedä, oliko tämä nyt odotettavissa, mutta joka tapauksessa keskustelut teidänkin kanssanne olivat hedelmällisiä. Kiitos myös valiokunnan sihteeristölle ponnisteluista ja työstä tekstien parissa ja tietysti myös taitaville avustajille suuret kiitokset tässä hyvin, hyvin intensiivisessä prosessissa. Varmasti nämä ponnistelut heijastuvat tämän päivän äänestykseen, mutta se nyt jää nähtäväksi aivan tuota pikaa. Thank you. Kiitos. No niin, nyt ei keskustella. Nyt äänestämme. Keskustelu on käyty. Ruopaliedille olen pahoillani, mutta keskustelu on käyty. No sitten siinä vaiheessa, kun olemme siinä paikassa, niin sanokaa sitten sanasenne. EP, yksi EPP-läinen on liikaa kuka luopuu äh, vapaaehtoisesti äänestämästä, siis kortit ovat koneissa. On, tarpeeksi? No, selvä. Kaikki onkin selvää. Hieno juttu. Minulle väärää tietoa. No niin, yksi gue on liikaa. Yksi guelainen. Kuinka monta guelaista saa äänestää? Okay, for... Minä en osallistu äänestykseen. No ei sotketa, koska muuten tulee ongelmia. Kaksi. Teillä on kaksi ääntä, siis yksi on liikaa, oli liikaa. No niin, sitten äänestämme. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kokka. Minä mainitsin vain tarkistukset. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvää. Nyt äänestetään koneellisesti äänestys alkaa. Kukaan puolesta, ei kun äänestys alkaa siis. Vastaan tyhjä, oli ne niin poispäin, sanoi puheenjohtaja. Nyt äänestys on päättynyt. Hylätty 12.8, siis 8 puolesta 12 vastaan. Voisiko saada yhden EPP-läisen äänestyslistan tänne? 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty.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 48. Niin. Anteeksi. Had, didn't work? Can we just... No, emmekö voi. No, nyt. Vielä kerran. Eikö sekään kone? No, mene viereiselle paikalle. Istupa sinne, sinne taakse. Mä tullaan hei sinne toiselle paikalle. Taaksepäin. Can you, can you help? Voitteko joku auttaa, voiko joku auttaa häntä? Eikö toi? No vielä kerran. Nel- 47. Nyt äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Geschlossen. Ja päättyy. 16 puolista 12 vastaan. Hyväksytty. No niin, se siitä. Kaikki täytyy tehdä kahteen kertaan. 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohta vii, kappale 5, 49 puolesta. Vastaan. Nyt tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 19 puolesta, 9 vastaan hyväksytty. 60 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 63, 64 ja 65 ovat identtisiä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 66 on vedetty pois. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mhm. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 ja 81 ovat identtisiä puolesta vastaan tyh- ylätty 82 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta anteeksi, sitten tullut. 84. 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan Ty- hyväksytty. 95 ja 96 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta, ei se raukea, 98 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 99. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Aja. No niin, paljon edelle. Olkaa hyvä. Haluaisin vetää pois tämän tarkistuksen ja tehdä suullisen tarkistuksen, jossa oikeastaan on uudelleen muotoilua. Tunnustaa Euronews sinne tärkeyden niin, että se lisäisi kielivalikoimaansa ja kattaa kaikkien EUn jäsenvaltioiden kielet ja muitakin ja toimisi mallina, joka edistää tiedon objektiivisuutta, politiikan laatua ja mainonnan avoimuutta. Hmm. No kyllä minä kuulin, mutta eikö kaikki? Henri. Voidaan lukea se vielä kerran. Jos joku vastustaa tätä, niin sitä ei voida ottaa. Luen sen vielä kerran. Et ymmärtää, miten tärkeää on euronius ja sen la- kielivälikomman laajentaminen, joka kattaisi kaikki EU-jäsenvaltiot ja enemmänkin ja muitakin maita ja tekemään ja se olisi, voisi olla mallina riippumattomalle TV-journalismille, joka edistää objektiivisuutta informaatiossa, laatua politiikassa ja läpinäkyvyyttä mainonnassa. Herra Lukegaard. Well, I, I don't mind, uh, I don't... Ei minua nyt haittaa. En pane niin kyllä sitä täällä on ihan ok. Mietin nyt tässä vaan tätä tekstiä, mutta nythän me keskustelemme siitä, pitäisikö tätä tehdä vai ei, ei niinkään tästä tekstistä itsessään. Kyllä tämä minulle sopii. Okei. Okay. Okei. Okay. Edustaja Kavada. No edustaja Kavada. Merci, Madame President. Une simple... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ihan lyhyt kommentti tähän äh, suulliseen tarkistukseen ei voi sanoa, että Euronews voisi tulla tai siitä tulisi joku merkittävä televisiokanava. Se on jo sellainen, eli, eli vaikka näin, että se on edelleenkin ö, tärkeä tiedotuskanava. Yes, please. Thank you. Also. No niin. Hannibal. Thank you. Um... Kiitos me pyysimme kohta kohdalta äänestystä, niin että nyt kun saadaan tämä suullinen tarkistus, niin ei tarvita kohde kohdalta äänestystä. Sitten äänestämme tästä Rovavalia Deelin esityksestä, niin kuin herra Kavada sitä oli äsken muuttanut puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sata puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103, 104 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 ja 107 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 112-100 110, kuka kannattaa näitä Identtisiä tarkistuksia. Vastaan. Tyhjää. Ja nämä on hyväksytty, tämä 10 äh, tarkistus on hyväksytty sitten 121 ja raukeaa. Ja 122 raukeaa myös. 123 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, ei ollut selvää. Äänestys alkaa koneellisesti. 124. Äänestys päättyy. 17.10 hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus Belet, numero yksi. Siis, haluatteko selittää? Onko esittelijä puolesta vai miten? Onko ongelmia? Ei ole. Vai? Meillä on teksti. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 125 puolesta. Eh, se raukeaa. Kompromissi 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 eh, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 142 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 144 puolesta, vastaan, tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Päättyy. 11 puolesta 18 vastaan hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 147 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tarvitaan koneellisesti. Äänestys alkaa ja päättyy 15-15 hylätty. 50-50. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää. Tsekataan koneellisesti, äänestys alkaa. Geschlossen. Ja päättyy. Hylätty. 159-160 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty 161 puolesta vastaan tyhjää ylättystä. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165, 66, 67 identtisiä puolesta vastaan hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan. Ty- täytyy tsekata koneellisesti. Äänestys alkaa. Close. Ja päättyy. 15-15, hylätty. No niin, 169 pu- ja 170 identtisiä puolesta vastaan hylätty. 171 on vedetty pois, 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voidaan kysyä, että voidaanko seuraavat äänestää yhtenä ryhmänä 174 alkaen 185. Voidaanko yhdessä, yhtenä ryhmänä äänestää, eikö? Ei vai? No, vai voiko? No nopeasti 174, 100, 174 puolesta vastaan. Hm, no niin, tarkistetaan koneellisesti. 174 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17.13, 176 puolesta. Te ette halunnut yhtenä ryhmänä äänestää. 176 puolesta. No nopeasti, kädet ylös vastaan. Ei, ei vieläkään. 176 puolesta vastaan. No niin, täytyy taas tarkistaa koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Lost. Ja päättyy. 18.11. Hyväksytty. 100. Herra Kavada. Eh niin puheenjohtaja mahdollisesti voitaisi äänestää tästä 175 eteenpäin. Tässähän oli muitakin, niin siis 175 ja siitä eteenpäin yhdessä. 175, 185, no ei, ei, kun joku vastustaa, niin ei. Kaikki halutaan äänestää, ei. No niin, kaikista äänestää erikseen sitten. 175 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 177 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 178 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 179 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 180 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 181 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 182 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 183 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 184 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 185 puolesta, 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Piste. Yksi. Yksi puolesta. Yksi puolesta. Mhm. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä eh, puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellista seitsemän, koneäänestys alkaa. Open. Päättyy. <laughs> Hylätty 15-15. Kammottava juttu. No niin. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksitoista ja kaksitoista ovat identtisiä puolesta, vastaan, tyhjää, hy- hylätty. kolmetoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty neljätoista puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tarkistetaan 20 äänestys alkaa. Geschlossen. Ja päättyy. 25-5. Nyt joku on näyttänyt toisella tavalla. Tämä on vähän niin kuin parlamentin puhemieskin näkee näin. No hei, näyttäkää vähän, vähän reipaampaa kädenliikettä sinne, nyt tähän tällainen näin. Välillä, vasen välillä oikein. Täytyy vähän liikuntaa harjoittaa, noin. 21-22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25. Voidaanko yhtenä ryhmänä nämä kolmeen yhteen asti vetää yhtenä ryhmänä? Okei, okay, hyvä. 25, 31, se koko pätkä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. No niin, sitten loppuäänestys pyytäisin teitä käyttämään korttejanne. Avaan äänestyksen. Kuka kannattaa tätä ö, mietintöä ja vastustaa sitä, tätä äänestää tyhjää. No joka tapauksessa koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut, herra Lokkegaard. No niin. Ah, ja. Sitten seuraava kohta esityslistalla on kysymys Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta. Rova Deji on tänään täällä keskuudessamme. Hän on esittelijämme tästä asiasta. Me olemme kaiketi viime kerralla hän sai tilaisuuden esittää ö, sitten kommentteja eri parlamenttien kannoista oli kiinnostavaa luettavaa. Olen kuitenkin tehnyt parhaani lukeakseni sen, mitä Ranskan senaatti on sanonut tästä Euroopan kulttuuriperintötunnosta. On suositeltavaa luettavaa. Saksalaiset ovat olleet käyttäytyneet kunnalle, he ovat sen kannalla, ja ranskalaiset ovat sitten olleet hieman hajallaan, mutta minusta meidän pitäisi rauhallisesti lukea, mitä kansalliset parlamentit ovat äh, olleet mieltä näistä ehdotuksista näin alkuvaiheessa se joskus täsmentää meidän mielipiteitämme ja tuo sellaisia argumentteja, joita me tarvitsemme keskusteluissa. Rova Paljadeli, saatte nyt puheenvuoron esittääksenne oman, oman kantanne tähän esitykseen. Kiitokset. Minä haluaisin huomauttaa, että senaatin päätös koskesteli tämän kysymyksen varsinaista sisältöä ja sitä, tuoko tämä jotain lisäarvoa, tällainen tunnus. Ei tämä sinänsä liittynyt niihin vastauksiin, joita odotimme parlamenteilta, joiden täytyisi sitten miettiä sitä, että vastaako tämä perintötunnus toissijaisuusperiaatteeseen. Eli parlamentilla ei ole Ranskan senaatin päätökseen nähden mitään tekemistä. Kulttuurivaliokunta eh, on äh, antanut minulle valtuutuksen tehdä työtä tästä tämän tekstin eteen eurooppalaisesta kulttuuriperintötunnuksesta. Ja minun, minä olen kovasti ilahtunut tästä vastuusta ja luottamuksesta ja tämä kuuluu yhteispäätösmenettelyn piiriin ja lisäksi kyse on myös sellaisesta instituutiosta, joka saattaa eurooppalaiset tuntemaan itsensä osaksi suurempaa kulttuurista yhtenäistä kokonaisuutta. Ja tässä myös voidaan sitten kehittää eurooppalaista kulttuuriperintöä ja kehittää eurooppalaista identiteettiä ja eurooppalaista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Tämä koskee meidän yhteistä taustaamme ja myös yhteistä rakennushankettamme. Tämä ajatus lähti liikkeelle Euroopan unionin ja kansalaisten välisen viestintäkuilun kuromiseksi umpeen. Ja tuolloin havaittiin, että kansalaisilla ei ollut kovinkaan selkeää käsitystä unionin, unionin tehtävästä ja tavoitteista ja sitten Euroopan taustasta ja historiasta. Minun käsittääkseni tämä ei kuitenkaan nyt vastaa nykytilannetta ja äh, tällainen äh, yhteenku, yhteenkuuluvaisuuden puute ei välttämättä koske kansalaisia, vaan äh, tämä liittyy nimenomaan johtajiin, jotka eivät ole osanneet kansallisia rajoja ylittää solidaarisuutta osoittaaksensa ja vastataksensa tähän talouskriisiin. Vuodesta 2006 lähtien tämä tämä ehdotus on ollut hyväksyttynä hallitusten välisessä ehdotuksessa. Siinä on ollut 17 valtiota mukana ja siihen mukana myös Sveitsi ja kyse on 64 paikasta, joka on saanut tällaisen kulttuuriperintötunnuksen. Nyt jäsenvaltiot ovat antaneet tämän tehtävän komissiolle, eli tästä tulisi Euroopan unionin to- virallinen toimi. Se siirtyisi hallitusten välisyydestä suoraan komissiolle. 22. päivä maaliskuuta minä ryhdyin tähän työhön ja kiitän neuvoston komission ja parlamentin yhteistyö Eh, henkilöitä samoin kuin Euroopan Nostra-henkilöstöä ja kansalaisyhteiskuntaa ja hallitu- kansalaisjärjestöjä samoin kuin talous- ja sosiaalikomitea, joiden kanssa kaikkien olen eh, käynyt keskusteluja tämän tuloksen aikaansaamiseksi. Ensimmäinen eh, tapaamiseni 16. päivä kesäkuuta varjoesittelijän kanssa oli hyvinkin hedelmällinen ja havaitsimme, että Eh, juuri kriteerien määrittely ja avunsaajien määrittelykysymykset eh, on ratkaistava ja vielä muutamia muita kysymyksiä. Minä havaitsin ja havaitsimme, että vallalla on hyvin rakentavaa eh, yhteisymmärryksen henki varjoesittelijöiden kanssa. Ensimmäinen kysymys, johon on nyt vastattava, on se, että mihin tämän komission ehdotuksen pitäisi rajoittua, 27 jäsenvaltiota ähm, vai sitten pitäisikö meidän mennä unionin rajojen ulkopuolelle. Tämä kuuluu tuohon artiklaan 4, eli voimmeko me käsitellä ainoastaan näitä unionin nykyjäsenvaltioita vai sitten mennä myös unionin rajojen ulkopuolelle. Jos ajattelen nyt itse tätä asiaa, niin minun mielestäni eurooppalainen kulttuuriperintö kyllä menee unionin rajojen ulkopuolelle ja sen takia tämä tällainen tunnus voitaisiin antaa myös muille jotka vastaavat tähän maantieteelliseen haasteeseen ja maantieteellisiin tavo- kriteereihin, vaikka ne eivät olisikaan unionin jäsenvaltioita. Myös Sveitsiin on annettu tällaisia tunnuksia. Ja on syytä nyt tunnuksen myöntämistä todellakin laajentaa sitten muuallekin unionin ulkopuolelle. Se tuo sitten suurempaa lisäarvoa koko tunnukselle. Ja tietysti tässä voidaan myös miettiä unionin tulevaa laajentumista ja tulevia liittyviä jäsenvaltioita tunnuksen piiriin. No niin. Nyt kyse on siitä, että jos tunnusta voi käyttää Euroopan unionin ulkopuolella, niin sen pohjalta saamme eurooppalaisille viranomaisille maailmanlaajuiselle tasolle enemmän vaikutusvaltaa. Tämä on tietysti kunnianhimoinen tavoite, mutta ei sitä tule jättää ulko, tämän tekstin ulkopuolelle. Jokaisen jäsenvaltio pitäisi ehdottaa omaa, omia ehdokkaitansa ja sitten arvioidaan, täyttävätkö nämä ehdotukset asetetut kriteerit. Ja tässä tietysti puhutaan artiklassa 7 juuri noista arviointikriteereistä. Täytyisi pystyä välttämään kaikenlaista epävarmuutta, mitä on tietysti hallitusten välisellä tasolla pyritty myös noudattamaan. Ja täällä, näillä tunnuksen kohteilla pitäisi olla tietynlainen kulttuurinen, niiden kulttuurista arvoa pitäisi arvioida ja tässä pitäisi olla mukana esimerkiksi olla tiettyjä monumentteja, vaikkapa tuolla Iberian niemimaalla muslimien monumentteja, vaikka ne eivät ikään kuin heittomerkeissä olekaan sinänsä eurooppalaisia kulttuuriperinnön kohdeita. Ja tässä tietysti on puhuttu myös Kaarle Suuresta ja hänen aikansa edeltäneestä ajasta ja niille myönnetyistä kulttuuriperintötunnuksista. No, tässä päätöksessä nyt on sitten toisaalta e, yhtenäinen Eurooppa, joka pitää ottaa huomioon, kun määritellään näitä yhteisiä arviointikriteerejä. Ja sitten talousarviosta Tämä talouspuoli on meitä kovasti keskusteluissa eh, häirinyt koska siitä syntyy moniakin kysymyksiä. On ajateltu miljoonaa 350 000 euroa kustannuksia kattamaan. Ja siinä on sitten tuo sihteeristöön kulut ja asiantuntijakustannukset mukana. Ja kyse on kolmen vuoden aikakaudesta. Ja kyse on sitten toimista, joita ei kuitenkaan rahoitettaisi tämän kulttuuripääkaupunkiajatuksen sisällä, vaan e, nimenomaan erikseen kulttuuriperintötunnushankkeen sisällä. Jos joku tämä, tämä summa, joka myönnetään kulttuuriperintötunnuksen sisällä, tuo tuolle instituutiolle tai monumentille omaa li- uutta lisäarvoa, mutta täytyy määritellä, kuinka moni sitten voi saada tämän kulttuuriperintötunnuksen. Ja tästä puhutaan artiklassa 10 ja 11, joissa esitetään tätä toissijaisuusperiaatteen mukaista eh, ehdokkuusasettelua, eli jokainen jäsenvaltio esittää kahta eh, ehdokasta vuodessa, eli 54 yhteensä ehdotusta saisimme ja 27 niistä sitten lopulta valittaisiin, eli yksi maata kohti. Eli kolmen vuoden sisällä me olisimme sitten saaneet aikaiseksi 80 paikkaa, jotka ovat saaneet tämän kulttuuriperintötunnuksen ainakin niin kuin teoreettisesti ajateltuna. No, tämä periaate sinänsä ei välttämättä ole ollenkaan hyväksyttävissä, koska tästä nyt järjestelmä muuttuu äärimmäisen byrokraattiseksi ilman sen kummempaa lisäarvoa, ja se myös kehitt- kasvattaisi entisestään hallinnollisia kuluja. Eli Tämä järjestelmä, kulttuuriperintöjärjestelmän pitäisi olla tällainen kunnianosoitus kriteerit täyttäville monumenteille. Toinen kysymys olisi se, että onko tämän tunnuksen myön, tunnus myönnettävää joka vuosi vai joka toinen vuosi. Periaatteessa ja teoriassa voitaisiin ajatella tämä vuosittain myönnettäväksi, jos näitä ehdokkaita ei ole kovinkaan paljon. Jos ehdokkaiden määrä sitten on huima, niin silloin varmasti tämä täytyisi myöntää kerran kahdessa vuodessa. Asiantuntijat sitten valitsevat nämä monumentit ja kulttuuriperintötunnuspaikat. Tätä asiaa käsitellään artiklassa kahdeksan ja varmasti täytyy muistaa, että koko hankkeen pitää pysyä varsin avoimena ja, ja sen takia myös avoimin perustein pitää valita nämä ehdokkaat ja tunnuksen saajat. 12 jäsentä osallistuu tuohon paneeliin, neljä parlamentista, neljä komissiosta ja sitten neljä neuvostosta osallistuu tähän valintatyöhön. Minä ehdottaisin, että lisäisimme tähän myös alueiden komitean edustajan ja näin saisimme sitten parittoman luvun aikaiseksi tähän valintalautakuntaan. Meidän täytyy myös sitten asiantuntijoiden pätevyys tarka, tarkistaa. Heidän täytyy olla eurooppalaisen kulttuurin taustojen ja historian tuntijoita ja erittäin päteviä tässä työssänsä. Minä olen myös sitä mieltä, että olisi hyvä olla rajoittumatta näihin kolmeen toimielimeen, siis parlamenttiin ja komission neuvostoon, eli saisimme myös edustajia myös muualta maantieteellisestä, maantieteellisestä näkökulmaa ylläpitääksemme. Ja tämä paneeli sitten valitsee ehdokkaansa ja laatii sitten raportin siitä, kuinka mikäkin ehdokas on ehdot esitetty valittavaksi, ja lopulta sitten asiantuntijapaneeli tekee omat päätöksensä kulttuuriperintötunnuksen saajista. On entisestään täsmennettävä komission toimivaltaa ja ja tässä kysymyksessä, koska tässä tekstissä näyttäisi siltä, että komission toimivalta ei ikään kuin liittyisi tuon asiantuntijapaneelin keskusteluun. Mutta kun olen käynyt keskustelua komission kanssa, niin minä sain vahvistuksen siitä, että näin kuitenkin toimitaan ja noudatetaan, komissio siis noudattaa asiantuntijaryhmän päätöksiä. Ja huomauttaisin vielä, että meidän täytyy parlamentin roolia eh, ehdokkaiden valitsemisessa vahvistaa ja selventää. Eli mikä meidän tehtävämme oikein on, ainoastaan täällä leimaamme sitten hyväksytyksi tämän ehdotuksen vai voimmeko me tehdä myös ehdotuksia itse. No, sitten toiseksi puhuisin tällaisista kohteista, jotka koskettelevat muita, monta valtiota kerta heitolla, eikä ainoastaan yhtä jäsenvaltiota. Komissiodotuksen mukaan yksi jäsenvaltio ei esittäisi tätä ehdokkuutta, vaan kaksi jäsenvaltiota yhdessä esittäisivät tällaista rajat ylittävää ehdokasta kulttuuriperintötunnuksen saajaksi. Eli jos joku jäsenvaltio haluaa tehdä ehdotuksen, niin tämän ehdotus pitäisi sitten saada, sen ehdotuksen pitäisi saada taakseen tuki toisesta jäsenvaltiosta. Tässä toki on myös artikla 18, joka on hyvin hankala siirtymäkauden säännöksineen ja siitä syntyy se ongelma, mitä tehdään sitten hallitusten väliselle tunnukselle ja niille kohteille, jotka ovat jo aikaisemmassa vaiheessa menettelytavan mukaan, edellisen menettelytavan mukaan saaneet tuon tunnuksen. Ja ne paikat, jotka ovat saaneet tämän tunnuksen, jo voivat pitää tuon paikkatunnuksensa edelleenkin, mikäli ne täyttävät nykyiset komission ehdotuksen kriteerit ja näin sitten voidaan myös uudestaan käydä läpi tätä tunnuksen, tunnusta, joka on jo myönnetty. Ja sitten vielä lopuksi. Παρελθόν θα πρέπει να σχεδιάσουμε έναν νέο λογότυπο μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό. Ja meidän täytyy muistaa, että täytyy järjestää tällainen kilpailu. Voidaksemme löytää tämän tunnuksen kuvan, eli minkälainen tästä tunnuksesta sitten tulee. Eli tästä järjestetään tietysti kilpailu. Ja komissio loistavista aikeistaan huolimatta toimii liian byrokraattisesti. Ja komissiolla ei myöskään ole juuri kovinkaan suurta visiota tästä asiasta unionin, unionin kulttuurin edistämiseksi ja esittämiseksi yhte, ja nimenomaan yhteisen perintömme eh, korostamiseksi kyse on tällaisesta kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta yhteisku- yhteenkuuluvuuden välineestä, jota me tässä nyt olemme luomassa, eikä mistään byrokraattisesta paperinpyöritysruljanssista. No, tämän esityksen nyt halusin teille tässä pitää mahdollisesti vähän liiankin tiukka tiukkoja kannanottoja olen esittänyt komission suuntaan, mutta nyt jätän tämän teidän keskusteltavaksenne tällä erää. Ja 15. heinäkuuta tämä tulee sitten käsiteltäväksi. Kiitoksia, Rova Sanchez-Smith. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Kun viime viikolla äh, kokoonnuimme näkemysten vaihtoon ja kuuntelimme esittelijä Delliä, niin todellakin meidän täytyy ensinnäkin päästä yksimielisyyteen siitä, mitä eurooppalainen kulttuuriperintö tarkoittaa. Tämähän on aika moisen laaja käsite. Eli sen alle voi kyllä kerätä ihan mitä, mitä haluaa. Meidän täytyy päästä sopimukseen siitä, mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä tunnus olisi, onko siinä kulttuurinen äh, ulottuvuus, niin kuin Paljadeli kuvasi, vai onko siinä myös historiallinen ulottuvuus? Mitä tarkoittaa äh, tuntemus siitä, että kuuluu eurooppalaiseen yhteisöön? Edustaja Paljadeli puhui useaan otteeseen monumenteista, muistomerkeistä. Kyse ei ole pelkästään monumenteista tai muistomerkeistä, vaan, vaan myös hieman henkisemmistä asioista, paikoista, kohteista. Ja suuri kysymys on se, että mitä lisäarvoa tämä kulttuuriperintö tunnustoisi? Mitä budjetti sitten tarjoaisi näille kohteille? Onko tämä verkostoitumista, onko tämä viestintää, onko siinä mukana myös matkailuaspekti? Entäs sitten Unescon tunnus? Tehdäänkö sitten jonkinlaisia luettelointeja, että joka vuosi olisi 27 kohdetta, 27 tuntuu aika isolta määrältä noin vuositasolla, eikä voitaisi päättää, että niitä olisi vähemmän. Kenties olisi jotain teemakohtaista, eh, tiettyjä tapahtumia, tiettyjä kausia esimerkiksi teemakohtaisesti. Mikä on parlamentin rooli. Tässä mietinnössä todettiin, että komissio päättää ja tiedottaa parlamentille päätöksestään. kun ajatellaan kulttuuripääkaupunkien valintaprosessia, niin parlamentilla äh, on siinä ainakin tähän verrattuna enemmän sananvaltaa ja se näyttäisi toimivan hyvin. Pitäisi kyllä todellakin antaa parlamentin ääni paremmin kuuluviin, eli sehän meidän roolimme tässä vaiheessa on. Entä sitten jäsenvaltiot, jotka tarjoavat äh, ehdotuksiaan äh, perintötunnuksen saajiksi? Sehän on myös sitoumus. Sitoumus on hyvin tärkeä sana. Eli mitä ollaan valmiita ikään kuin laittamaan koriin, jotta sitten saataisiin tämä kulttuuriperintötunnus? Ovatko ponnistelut erilaisia eri maiden osalta? Mitä tämä oikein tarkoittaa? Kiitos. Hisäys, Kiitoksesta, herra Fisas. Presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä idea sinänsä on minusta loistava, mutta tässä nyt täytyy esittää tiettyjä kysymyksiä vähän samaa suuntaisesti kuin Sanchez Schmidt äsken esitti. Minua, minä olin ymmärtävinä niin, että tässä nyt on olemassa kaksi, kahden ehdotus, ehdotuksen mahdollisuus jokaiselle jäsenvaltiolle. Minusta tämä on vähän epäoikeudenmukaista, koska jos ajattelemme että vaikka Saksaa ja Maltaa, vaikka Maltaa sinänsä kunnioitankin, niin onhan tässä nyt huomattavasti enemmän suurissa valtioissa erinäisiä ehdokkaita kuin jossain pikkuruisella saarella, joten minun mielestäni tämä vaikuttaa vähän kummalliselta nyt tämä kaksi per valtio ajattelu. Minä olin myös ymmärtävinäni, että nämä ehdotukset tulevat jäsenvaltioilta, mutta en tiedä, olisiko muita jotain reittejä. Esimerkiksi parlamentti voisi, tai jotkun järjestöt voi, ehkä voisivat myös tehdä omia ehdotuksiansa ehdotuksinen, omia ehdotuksiaan kulttuuriperintötunnuksen saajiksi. Ja tällainen paneeli tietysti on olemassa vähän filtteröimässä näitä erilaisia ehdokkuuksia, mutta miten tämä päätös sitten lopulta tehdään, eli onko tämä komission päätös vai voiko myös parlamentti todellakin saada sitten äänensä kuuluviin näissä päätöksissä, ja onko jotakin velvoitetta sitten ylläpitää ja, ja huoltaa näitä paikkoja, kun kulttuuritunnuksen on saanut, eli ei ainoastaan ratkaistaan sillä tavalla, että vain ehdokkuuksia myönnetään ja sitten niitä jätetään oman onnensa jonojaan ruostumaan tai hajo- hajoamaan. Kiitoksia, herra Matula. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tässä vaiheessa voin sanoa, että minä kovasti kiito, kiitollinen olen tästä asiakirjasta, Paljadelin asiakirjasta. Totta kai minä haluaisin nyt esittää muutaman asian ja ehkä ongelmakohdan, jonka olen löytänyt tästä tekstistä. Nyt me elämme juuri tällaista talouskriisin aikaa ja tuo budjetti miljoona 300 000 euroa, joka on määritelty tälle kulttuuriperintötunnukselle ei välttämättä riitä. Me toivomme, että tulevina vuosina, kun taas talous vähän paranee, niin voisimme saada enemmän rahaa tälle hankkeelle. Ja täytyy tietysti saada selvät perusteet näille ehdokkaiden valinnalle, jotta voidaan perustella se, että niille myös sitten myönnetään rahaa. Ja erityisesti täytyy pitää kiinni siitä, että tuohon paneeliin, tuohon valintapaneeliin saadaan todellisia asiantuntijoita. Artiklassa 13 sanotaan, että eurooppalainen kulttuuriperintötunnus periaatteessa myönnetään loputtomaksi ajaksi, eli siis ikuisiksi ajoiksi. No minusta tämä on ehkä vähän kummallista, että sanotaan, että rajoittamattomaksi ajaksi annetaan tämä kulttuuriperintötunnus. Ja sitten kuitenkin tässä artiklassa 14 puhutaan valvontamenettelyistä eh, ja sitten siitä, että neljän vuoden välein katsotaan uudelleen ja käydään läpi nämä kulttuuriperintötunnukset ja sitten katsotaan, annetaanko lisää rahaa vai ei ja onko näitä kohteita huolettu oikealla tavalla vai ei. Eli minun mielestäni nyt tämä asiantuntijapaneeli, tässä väitetään niin, että se valvoo tuo, noita kulttuuriperintötunnuksen saaneita kohteita, mutta minun mielestäni tämän valvontatehtävän ja huoltotehtävän erityisesti pitäisi kuulla jäsenvaltioille eikä komission tai unionin hartioille jäsenvaltioiden pitää tietysti tällaista perusvalvontaa ja perushuoltoa hoitaa, mutta sitten komissio käy ehkä neljän vuoden välein katsomassa, onko tehtävät kunnolla hoidettu kulttuuriperintötunnus, siitä esittäisin vielä sen kysymyksen, että voidaanko se vetää pois, voidaanko se vetää pois joltain kohdelta, jos näitä tavoitteita ei ole sitten täytetty. Ja sitten esimerkiksi, jos joku jäsenvaltio on valinnut väärin ja historian kuluessa 20 vuoden päästä tajutaan, että tämä kulttuuriperintötunnuksen kohde ei olekaan merkittävä enää, niin voidaanko se sitten vetää tämä tunnus siltä pois? Ja äh, ei, tässä, eli tässä, tarvittaisi, tässä tarvittaisiin sellaista uudelleenarviointiprosessia selvästi. Äh, kulttuuriperintötunnuksen osa, osa, osalta. No minulla olisi vielä kysymys, ehkä olen ymmärtänyt tämän väärin. Jos ajattelemme jotakin kulttuuriperintötunnukseksi ehdotettua kohdetta, joka ei ole saanut tuota tunnusta, niin voiko se sitten myöhemmässä vaiheessa vielä yrittää hakea tätä tunnusta? Eli saako osallistua ainoastaan yhden ainoan kerran tähän kilpailuun kulttuuriperintötunnuksesta vai voiko tuota samaa kohdetta ehdottaa sitten sitten toisina ja tulevina vuosina uudelleen, vaikka kuinka monta kertaa, vai kun kielto on tullut, niin onko se sitten lopullinen kielto. Eh, eli tällaiset kysymykset haluaisin esittää vielä esittelijälle. Kiitoksia. Kiitoksia. Tästä tulee vielä vaikea ongelma tämän kulttuuriperintötunnuksen kanssa. Tehdään tämä Obrigado, senhora Presidente. E eu creio que estamos perante um daqueles casos em que uh, concordamos. Luultavasti me olemme nyt vasta tällaisessa valmisteluvaiheessa, eli emme tiedä, miten tämä, miten tämä käytännössä toimisi. Nyt kuitenkin olemme teoriaa vaiheessa. Olen täysin samaa mieltä tästä kulttuuriperintötunnuksen ajatuksesta, mutta toki siihen liittyy monia ongelmia, jotka on ratkaistava. Määrä on yksi oleellinen kysymys, 27kö. Kenties tunnuksen arvo voisi vesittyä tämän määrän kautta. Entä sitten demokraattinen valvonta tällaisessa asiassa? En tietenkään sano, että demokraattinen valvonta olisi välttämättä laadun tai, mutta joka tapauksessa kansalaisten silmissä avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Olisi hyvä, että olisi jonkinlainen kuulemismenettely myös tässä valiokunnassa sitten kun on saatu ehdotukset asiantuntijapaneelilta. Voitaisiin käydä keskustelua, eli kuulemismenettely olisi täällä parlamentissa. Parlamentillahan olisi neljä jäsentä mukana ja kuitenkin meillä on enemmän sitten poliittisia ryhmiä, eli kaikki poliittiset kannat eivät välttämättä tulisi edustetuiksi. Pitäisi miettiä myös tämän hankkeen laajuutta vielä hieman tarkemmin. Esittelijä oman puheenvuoronsa alussa sanoi, että pitäisikö tässä hankkeessa rajoittua EUn rajojen sisälle vai voitaisiinko mennä eh, rajojen ulkopuolellekin? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Oikeastaan me olemme jonkinlaisessa risteyksessä. Meidän täytyy pohtia sitä, mitä EU tarkoittaa tulevaisuudessa. Haluammeko me omaksua sellaisen, sellaisen lähestymistavan, että tuijotamme vain omaan napaamme ja pidämme tiukasti kiinni utopistisesta ajatuksesta, että meillä on vain yksi ainoa historiallinen perintö. Puhun luonnollisesti nyt oman maani kansalaisena ja minulla kenties on vähemmän yhteistä vaikkapa Viron kanssa kuin, kuin sitten taas Brasilian kanssa. Tässäkin yksi näkö, tässä yksi näkökulma asiaan lisää. monumentit voivat tietenkin olla fyysisiä, esimerkiksi katedraaleja ja sen sellaisia. Äh, ne ovat konkreettisia, mutta sitten voi olla myös henkisiä monumentteja. Oma kotimaani oli yksi ensimmäisistä maista, joka, joka kumosi kuolemantuomion käytön. mehän puhumme kuoleman tuomioista esimerkiksi Strasbourgissa ja puhumme eh, kuoleman tuomion käytöstä EUn ulkopuolella. Eli eh, ei tämä kysymys ole sellainen, joka jäisi EUn rajoille eikä ulottuisi sen ulkopuolelle. Eli me voimme pohtia sitä, mikä on EUn panos maailman kulttuuriperintöön. Kenties tätä otsikkoakin pitäisi vielä miettiä uudemman kerran. Mehän puhumme oikeastaan eu panoksesta maailmanlaajuisen kulttuuriperintöön. Kiitoksia. Pyydän nyt kollegoita muistamaan, että kello on viisi yli kuusi. Haluamme kuulla komissiotakin ja äh, minun täytyy kohta lähteä äh, tästä pois muihin tehtäviin. Edustaja Peles. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon kiváló ötletnek tartom ezt a... Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä ehdotus on oikein hyvä. Uskon, että tällä tavalla me saamme parannettua Euroopan identiteettiä. Haluaisin tehdä muutamaan ehdotuksen. No tämä tunnus, tämä perintötunnus, senhän täytyy puhua, kertoa se täytyy käsitellä menneisyyttä, mutta sen täytyy antaa viesti tulevaisuuteen. Meidän täytyy luoda jotain yhtenäistä, jonkinlainen yhtenäinen otsake 27 jäsenvaltioon. Toisekseen, mitä tähän tunnukseen tulee, tässä on kysymys kulttuurikaupungeista ja muista merkeistä, mutta haluaisin laajentaa tätä piiriä. On olemassa Euroopassa myös muita arvoja, tällaisia muita kuin materiaalisia arvoja symbolisia arvoja. On myös hyvin tärkeää, että näissä kilpailussa käytetään tiettyä tematiikkaa. Ei ole sama asia, ehdotetaanko kulttuurikaupunkia tai jotakin immateriaalista arvoa. Kolmanneksi, mitä taas tulee ehtoihin ja edellytyksiin, nythän on osa tällainen ennakkokilpailutus kansallisella tasolla. Kysymys onkin siitä, ovatko jäsenvaltiot, onko jäsenvaltiossa yhtenäiset ehdot ja edellytykset käytössä näissä kilpailuissa. Minun, minusta on hyvin tärkeää, että tämä tunnus myös kommunikoidaan ja viestitään ulospäin. Ja viimeinen ehdotukseni olisikin, että me luomme tunnusten verkoston. Jos meillä, on li- jos meillä on liian paljon tämän tyyppisiä arvoja, niin ne täytyy verkottaa. Kiitoksia, Stero ja Rainer. Ganz kurz, vielen Dank. Aivan lyhyesti, kiitoksia puheenjohtaja. Muutama ajatus. Minusta nämä puheenvuorot ovat osoittaneet, että on hyvin tärkeää, että tiukennamme profiilia, milloin – tämä tunnus annetaan ja mistä hyvästä. Ehkä pitäisi pohtia uusiakin teitä. Tiedän sen, koska tulen entisestä vuoden 2003 kulttuuripääkaupungista, minkä paljon tämä tuo jäsenvaltiolle, minkälaista intoa siihen, siitä saadaan väestölle. Sillä on integratiivinen voima. Meidän pitäisi yrittää käyttää tätä tunnusta siihen, että voidaan edistää tätä, tällaista tunnetta. Se ei ole helppoa ja täytyy miettiä näitä kriteereitä. Komissiohan on jättänyt meille mahdollisuuksia. Minusta meidän täytyy ottaa tilaisuudesta vaarin. Ja vielä ehdotus loppuun. En tiedä, että mitä, missä kaikkialla tällainen tunnus jo on. Olisi kiinnostavaa tietää. Sitten voitaisiin myös verrata näitä aikaisemmin käytettyjä kriteereitä. Kiitoksia. No tämä hoidetaan, sanoi puheenjohtaja. Sihteeristö tekee parhaansa, jotta me selvittäisimme jo olemassa olevat kulttuuriperintötunnukset. Sitten eh, edustaja Kosta. Sì, ringrazio molto la relatrice e Pagliarelli perché ha posto le questioni chiave di una decisione... Kiitokset. Rouva Pagliarelli otti tärkeät asiat esille tästä hyvin hankalastakin asiakokonaisuudesta. Meidän täytyy muistaa, että kuntavenen hallitusten välinen päätös nyt joka on toiminut vapaaehtoiselta pohjalta, siirtyy eurooppalaiseksi päätökseksi, johtaa meidät pohtimaan tämän päätöksen yksityiskohtia hyvin paljon enemmän kuin parlamentin ja enemmänkin tätä parlamentin tehtävää tässä työssä. Jäsenvaltioiden valitessaan näitä kohteita tulee noudattaa näitä tieteellisiä ja kulttuurisia mm, perusperiaatteita. Tämä prosessi itsessään on kulkee eurooppalaisen konsensuksen suuntaan entistä enemmän. Tähän tietysti, tässä tietysti kuullaan paneelia ja parlamentin kantaa ja komission kantaa, mutta tämä tasapaino päätöksenteossa on erittäin kiikkuva ja kiikkerä, koska tässä täytyy miettiä tarkoin, kuka sitten saa viimeisen sanan. Euroopan neuvostakin on tällaisia kulttuurireittejä luonut ja niihin on sitten otettu mukaan tällaisia arkkitehtonisia ja historiallisia, historiallisesti merkittäviä mu, öm, monumentteja, ja ne ikään kuin symbolisoivat ja kuvailevat tätä Euroopan unionin taustaa. Minun valtiossani esimerkiksi on Euroopan unionin perustaja isien kodista, syntymäkodeista tehdyt tällaiset kansalliset muistopaikat. Ja sitten täytyy miettiä, minkälaista symboliikkaa e, nämä kohteet voivat viestittää myös sitten Euroopan ulkopuolelle e, Euroopan historiasta ja yhteisyydestä. E, tässä voitaisiin esimerkiksi miettiä tuo juuri tuota äsken mainitsemani Euroopan neuvoston tapaa valita näitä kulttuurireittejä on parempi pyrkiä välttämään tekemästä tällaisia automaattisia vaelintoja kahden vuoden välein. Pitäisi pyrkiä järjestämään sellainen valintamenettely mm, muoto, joka ottaisi sitten mukaan jäsenvaltioiden lisäarvon tarpeen ja loisi tällaisia tietynlaisia verkostoja jäsenvaltioihin kulttuuriperinnön edistämiseksi. Ja tämän tunnuksen pitäisi ilmaista myös suuremman eh, väestön näkemyksiä, ja näin se toisi sitten enemmän uskottavuutta tälle palkinnolle. Shaakki, sitten vielä yksi puheenvuoro, sitten komissio. Kiitoksia. Tässä heijastuivat luonnollisesti tulevaisuuden haasteet. Olemme keskittyneet myös koulutukseen tässä kulttuuriperintötunnuksessa. Niin kuin edellisetkin puhujat ovat maininneet, niin kenties tavoitteet ovat yhteiset, mutta tiet ovat hieman eriäväiset. Varmaankaan pano ei ole kovinkaan helppoa. Avoimuus on tärkeää ryhmällemme ja se, että ei luoda turhaa, tarpeetonta byrokratiaa, e- etenkin kun budjetti on näin rajallinen. Haluaisin korostaa niitä mahdollisuuksia, joita on toimia alhaalta ylöspäin, niin että saadaan kansalaiset mukaan tähän hankkeeseen. Sehän on tämän projektin tavoitteena. Keskusteluissa mieleni tuli se keskustelu, jota käytiin Europeanasta ja kulttuurin digitalisointihankkeesta. Eli sellaista pitäisi korostaa, mihin kansalaiset saadaan mukaan. Meillä on internet ja muut mediat, eh, joiden kautta levittää kulttuuriperintötietoa ja arvoja. Täytyisi myös saada aikaiseksi vuorovaikutusta kansalaisten kesken, tai kenties Euroopan eh, maiden välistä kulttuurivuorovaikutusta ja Euroopan ulkopuolellekin. Meillähän on globaali verkosto, internet, joten on äärimmäisen tärkeää tutkia sitä, miten saisimme mukaan myös Euroopan ulkopuolella olevat ihmiset mukaan tähän ja kiinnostumaan Euroopan kulttuuriperinnöstä. Hankkeella pyritään saamaan parempi käsitys siitä, mitä Eurooppa tarkoittaa, mitä se oikein on. Ei saa käydä niin, että tästä tulee jälleen yksi menoerä, byrokraattinen menoerä, joka ei ole kovinkaan relevantti hanke sekin hän voisi korostaa sitä kuvaa, joka jo kansalaisilla tällä hetkellä on Euroopasta. Me pitäisi olla kunnianhimoisempia ja tehdä tästä toimiva järjestelmä, myönteinen järjestelmä, ohjelma. Ryhmämme mielelläni, mielellään tekee yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitoksia sitten herra Skuria ja sen jälkeen komission edustaja. Herra Skuria, olkaa hyvä. Sì, grazie Presidente, sarò molto veloce perché... Eh, Kiitokset ihan nopeasti esitän tämän, koska aika paljon on jo ehditty täällä sanoakin. Ja nämä kysymykset toki ovat hyvin merkittäviä ja olemme kuulleet nyt jo aika monen esittävän näistä tästä kulttuuriperintötunnuksesta. Tämä on loistava ajatus Euroopan kulttuurin edistämiseksi, mutta kyse on kuitenkin vasta tällaisesta puitteistosta, jonka eteen meidän täytyy tehdä vielä kovasti työtä. Tietysti olen ilahtunut, että tällainen asia on otettu käsittelyyn tällaista keskustelua täytyy varmasti käydä myös ryhmissä. Ryhmillä varmasti on myös tuotavana yhteiseen kekoon paljonkin ideoita asian kehittämiseksi ja me voidaan ottaa jokaisen ryhmän esittelijään yhteyttä saadaksemme lisää tietää missä mennään. Ja näin sitten kuten sanottu, niin täällä on paljonkin erilaisia näkemyksiä esitetty ja katsotaan, voiko komissio nyt vielä ilmoittaa meille jotain. Voiko esimerkiksi kulttuuriperintötunnuksen vetää pois tai voidaanko uudelleen arvioida sitten kulttuuriperintötunnuksen myöntämisperusteita ajan kuluessa ja sitten joka vuosi, kun 27 uutta kohdetta hyväksytään, mm, mutta onko sitten kyse ainoastaan yhdestä per jäsenvaltio, koska joissa jäsenvaltioissa voitaisiin tarvita enemmänkin näitä, kun maantieteellinen koko on suurempi, ja joissa jäsenvaltioissa taas voi olla vähemmänkin ehdokkaita esittää. Eli tällaisia kysymyksiä mieleeni heräsi. Ja toivoisin komission tosiaan vastaavan näihin kysymyksiin. Ja toivoisin vielä myös kovasti sitä, että jokainen ryhmä voisi käsitellä näitä kysymyksiä hyvinkin perustavanlaatuisesti ja syvällisesti, koska tämähän sitten tulevaisuudessa vaikuttaa meidän työhömme. Kiitoksia herra Skuria ja teidän toiveenne toteutuu heti seuraavaksi, että annan puheenvuoron komission edustajalle Mrs. Brantsille. Rova Brantsille ja sen jälkeen vielä esittelijä Palja Deerille. Ja saksalais-suomalaisella täsmällisyydellä olemme tottuneet tässä komiteassa toimimaan, että 18.30 on aikaa. Rova Brants, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos. Kiitoksia kommenteista. Tietysti mielellämme teemme yhteistyötä parlamentin ja neuvoston kanssa lähikuukausina niin, että saamme parannetuksi tätä tekstiä ja varmistamme, että se kattaa kaikki mahdolliset huolet. Haluaisin korostaa sitä, että metodihan on sellainen, että tämä ehdotus perustui hyvin laajaan julkiseen kuulemiseen. Yli 220 järjestöä osallistui siihen ja jos otetaan huomioon se, että nämä järjestöt olivat todellakin edustavia, niin, niin sillä taustalla olevat järjestöt olivat vielä runsaslukuisempia. Eli kokouksia on järjestetty myös jäsenvaltioiden kanssa. Teimme myös vaikutusarvion, joka oli hyvinkin syvällinen. On hyödyllistä muistaa, että tämän hankkeen taustalla oli se, että Ranskan puheenjohtajakauden aikana mukana. Vuonna 2008 neuvosto hyväksyi johtopäätökset, jossa pyydettiin komissiota tekemään ehdotus tästä tunnuksesta. Luonnollisesti sen keskustelun valossa, jota silloin käytiin, pyrittiin huomioimaan mahdollisimman monet jäsenvaltioiden näkökulmista. Haluaisin nyt tarjota hieman selkeytystä niihin pääkohtiin, jotka nousivat esille keskustelussa. Ensimmäinen liittyy maantieteelliseen ulottuvuuteen. Kenties voisin selkeyttää sitä, miksi komissio on ehdottanut sitä, että rajoitutaan 27 jäsenvaltion toistaiseksi. Yksi syistä on ajatus tunnuksen taustalla. Eli se, että Euroopan unionin kansalaiset voisivat olla lähempänä unionia jäsenvaltioilta. Ja myös kuulemisessa tuli esille tarve eh, sille, että tämä olisi täydentävä muille tunnuksille, tämä, tämä järjestelmä. Toinen aspekti, niin kuin tiedätte, tämä on hyvin monimutkainen prosessi, 27 kansallista valintaa joka vuosi. Ja alkuun on tietysti varovaisuus periaatteen mukaista aloittaa 27 jäsenvaltiosta. Kun alustava arvio tehdään, kuuden vuoden jaksolla, niin tämä maantieteellinen ulottuvuus voi tulla sitten arvioitavaksi. Ja voidaan sitten harkita sitä, josko sitä laajennettaisiin maantieteellisen Euroopan unionin ulkopuolelle. Kulttuuriohjelmassa on täsmennetty äh, kyseessä olevat maat, koska meillähän tulee tämä asia harkittavaksi joka tapauksessa kulttuuriohjelman yhteydessä. Tämä siis maantieteellisestä ulottuvuudesta. Sitten kysyttiin, mitä lisäarvoa tämä aloite tuo verrattuna muihin aloitteisiin. Ensinnäkin eurooppalainen narratiivi eh, täytyy olla tässä mukana. Eurooppalainen kulttuuriperintö on, on pitkälti vastuussa tai mukana siinä, kun Euroopan unioni on rakennettu. Tähän liittyy paljon symbolismia. Aloitteessa on tärkeää se, että kyse on pitkälti koulutuksesta, nuorista ihmisistä niin, että he saavat tietää tietoa Euroopasta. Ei, ei ole kyse niinkään eh, perinnön säilyttämisestä tai konservoinnista ajatuksena, vaan koulutus on ydinalue. Aloitella, aloitteella pyritään myös edistämään eh, kohteiden verkostoitumista. Tämäkin nousi esille kysymyksenä. Se on yksi ydin asioista tässä hankkeessa. Ja komissio pyrkii toimimaan niin, että verkostoituminen olisi helpompaa niin, että myös parhaita käytäntöjä voidaan, voidaan levittää ja näkyvyys on parempi. Sitten nimeämisprosessi. Artiklan 291 mukaisesti Euroopan unionin toimintasopimuksesta. Tämä on täytäntöönpano toimi ja kuuluu komission rooliin. Komissio siis on tästä nimeämisestä vastuussa. Meillähän on eri menetelmä käytössä kulttuuripääkaupunkihankkeessa. Siellä prosessi on hyvin pitkällinen. Käytännössä äh, puhutaan kahdeksasta kuukaudesta ja neuvosto siellä nimeää ja parlamentti antaa oman kantansa. Mutta sehän on hyvin pitkä prosessi. Ja kaupunkien näkökulmasta se on aika lailla hankala, ei mitenkään joustava menettely. No sitten parlamentin rooli. Kuulemisessa esiin nousi se, että menestys näiden hankkeiden suhteen liittyy siihen, kuinka uskottava tämä on alun al- alkujankaan. Eli tärkeää on se, että valinta perustuu itsenäiselle, riippumattomalle valintamenettelylle. Me ehdotamme sitä, että asiantuntijat tässä paneelissa ovat riippumattomia asiantuntijoita, mutta ehdotamme myös, että toimielimet, parlamenttikomissio ja neuvosto nimittäisivät heidät. Eli parlamentilla olisi nimityksessä, asiantuntijoiden nimityksessä oma roolinsa. Esitettiin kysymys myös äh, kulttuuri- perinnön määritelmästä. Toki tämä on varsin epäselvä sen suhteen, mitä se kattaa. Se pitää sisällään myös immateriaaliset, henkiset, ei-konkreettiset asiat. Kulttuuriperinnön virallinen määritelmä löytyy kyllä täältä artiklasta 7 kohdassa 1. Siinä on kaksi aspektia näiden kohteiden pitää olla rajat ylittäviä tai paneurooppalaisia luonteeltaan. Ja toiseksi kohteilla täytyy olla rooli Euroopan integraatiossa. Niiden täytyy liittyä eurooppalaisiin tapahtumiin tai henkilöihin, teollisuuden kehitykseen esimerkiksi. Kohteen täytyy myös liittyä yhteisten arvojen kehittymiseen Euroopan integraatiossa, esimerkiksi demokratia, vapaus, ihmisoikeuksien kunnioitus, solidaarisuus ja niin edelleen. Esitettiin myös kysymys budjetista. Budjetti on varsin vaatimaton, mutta tästä näkökulmasta se on varsin kustannustehokas. Kolmelle vuodelle, niin kuin mainittiin, on ehdotettu miljoona 350 000 euroa, pois lukien henkilöstökulut. Eli henkilöstökulut tehdään sisäisillä siirroilla, määrärahojen siirroilla, mitään ulkopuolisia kuluja tähän ei, ei tule henkilöstöstä. Olemme ehdottaneet näin vaatimatonta budjettia sen takia, että jäsenvaltiot olivat yksimielisiä siitä, että haluttiin pitää tämä aloite mahdollisimman kevyt rakenteisena ja näin ollen myös budjettikevyenä vaatimattomana. Näyttää olevan sopimus siitä, että raha ei annettaisi yksittäisille kohteille, vaan se olisi kansallisella vastuulla toisaisuusperiaatteen mukaisesti. Käytännön tasolla kohteita olisi myös liikaa, jotta voitaisiin tarjota rahoitusta niille. Ja tämä vaikuttaisi kielteisesti kulttuuriohjelmaan, joka on kuitenkin päärahoituslähde tulevaisuudessa. Kulttuuriohjelmahan on pieni ohjelma, 400 miljoonaa euroa kaikille jäsenvaltioille tällä rahoituskaudella. Ja sitten oli kyse myös tästä tunnuksen kilpailuttamisesta tai kilpailusta, joka järjestettäisiin tunnuksen kehittämiseksi. Hyvä ajatus. Meidän täytyy myös saada lisää näkyvyyttä ja nuoret kiinnostumaan tästä. Esitettiin myös kysymys valintamenettelystä ja kohteiden määrästä määrästä haluaisin täsmentää, että me ehdotamme sitä, että valinta vuosina jokainen jäsenvaltio voisi ehdottaa maksimissaan kahta kohdetta ja enimmillään yksi valittaisiin. Tämä ei tarkoita, että yksi pitäisi valita väistämättä, vaan kriteerit täytyy siis täyttää, mutta väistämättä yhtä ei olisi valittava, mutta yksi voidaan valita. Jos 27 jäsenvaltiota eh, esittää ehdokkaansa tiettynä vuonna, niin maksimissaan 27 hanketta siis voidaan valita. Sitten nousi esille kysymys kriteereistä, joita sovelletaan kansallisessa ennakkovalinnassa. Meillä on artiklassa 7 nämä kriteerit valintapaneelin yhteydessä mutta paljon vapautta jätetään kyllä jäsenvaltioille tässä valintaa edeltävässä vaiheessa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Ne voivat järjestää esivalinnan niin kuin haluavat, mutta täytyy kuitenkin varmistaa se, että kriteerit täytetään. Me eh, esitämme sitten määräajan hakemusten vastaanottamiselle, mutta jäsenvaltioille tämä jää pitkälti siis. Oli myös kyse valvonnasta ja seurannasta. Tämänhetkinen ehdotus pitää sisällään kolmen vuoden kauden, valintakauden, eli olisi siis valintavuosi ja kaksi seurantavuotta. Ja sitten kun järjestelmä on käynnissä, niin neljäs vuosi oli sitten tällainen monitorointi, seurantavuosi. Jäsenvaltiot antaisivat paneelille oman katsauksensa, paneeli paneutuisi asiaan ja jos tarpeellista, ne tekisivät suosituksia kohteille. Jos ongelmia ilmenisi, niin voitaisiin aloittaa vuoropuhelu jäsenvaltioiden ja näiden kohteiden kanssa niin, että pyrittäisiin varmistamaan se, että, että ongelmat korjataan ja kriteereitä kunnioitetaan. Tämä on, on hyvin, hyvin käytännöllinen ha- hanke tai etenemistapa, mutta toki sitten, jos kohteet eivät kunnioittaisi kriteereitä, niin, niin tunnus voidaan evätä, perua tässä täytyy no, noudattaa paneelin suosituksia saman tapaan kuin silloin, kun tunnus alun perin myönnetään. Mikään ei tietenkään teoriassa estä sitä, etteikö sama kohde voisi myöhemminkin olla ehdolla tunnuksen saajaksi. Jos lisäkysymyksiä vielä on, niin mielelläni vastaan. Kiitoksia. Sitten annan vielä Rova Palja Deelille puheenvuoro ja sitten aletaan lopettelemaan. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την... Kiitos puheenjohtaja. Minä kiitän myös komission edustajaa näistä tiedoista, lisätiedoista. Olen kovasti ilahtunut saadessani kuulla, että tämä logo on keskustelun kohteena vielä, mutta mielestäni tärkeimmät kohdat ovat vähän auki. Kun puhuin juuri äsken näistä monumenteista ja paikoista, tahdoin tietysti ottaa siihen mukaan myös tällaiset eh, ajatukset ja kaikenlaiset eh, Euroopan kulttuuriperinnön eh, ilmenemismuodot niin laajan mahdollisen määritelmän kuin mahdollista halusin luoda mutta kyllä tämä siinä tapauksessa haluaisimme luoda, mutta tämä tietysti vaikeuttaa huomattavalla tavalla sitten kriteerien täyttämistä ja, ja käytännön toteuttamista. Nämä kriteerit ovat tietysti ehdotuksessa mukana määriteltyinä, mutta nämä kriteerit kuuluvat yhteispäätösmenettelyn piiriin. Ja Päätökset tulee siis tehdä yhdessä, eli jos päätöksiä ei saada aikaiseksi, niin sitten jälleen uuteen uudemmalleen kertaan ja taas ehkä kolme neljänkin kertaan joudutaan keskustelemaan näistä asioista, jotta lopulta saadaan paras mahdollinen ratkaisu aikaiseksi niin merkittävälle järjestelmälle kuin tämä kulttuuriperintötunnus. Minun mielestäni tämä kulttuuriperintötunnuksen määritelmä ja tuon tunnuksen määritelmä sinänsä on hirvittävän tärkeä ja tuo kriteeripuoli on merkittävä ja myös tietysti tuo talousarviopuoli, koska se on mm, yksi tärkeimmistä tekijöistä tunnusten myöntämiselle. Eli jos meillä on 27 kohdetta per vuosi, niin eikö se sitten ikään kuin vähennä tuota arvokkuutta tuolta tunnukselta? 27, 21, kuinka monta niitä sitten vuodessa tuleekaan, eli näistä tulee kymmenessä vuodessa lähes 300, eli eikö se vähän vähennä tuon tunnuksen merkityksellisyyttä ja arvokkuutta. Eli täytyisi käydä todellakin uudelleen läpi sitä, että kuinka monta näitä tunnuksia oikein voidaan sitten jakaa. Ehkä täytyisi myös sitten miettiä useamman tunnuksen luomista, koska on aivan mahdotonta kaikkea sitten ympätä tähän yhden tunnuksen piiriin. Eli tämä on liian laaja ehkä tämä yksi ainoa tunnus kattamaan näitä tuota koko laajaa kenttää. No, minä haluaisin huomauttaa, että tämä ehdotus tuon konsultoivan kulttuurivaliokunnan ryhmän luomisesta päätöksenteossa teossa komissiossa voisi tietysti ratkaista esittämäni kysymykset parlamentin eh, tehtävästä tässä menettelyssä. Ehkä tässä kyse voisi siis olla tällainen neuvoa antava rooli parlamentin edustajilla, jotka kuuluvat juuri tähän meidän valiokuntaamme. Uskon, ettei meidän täytyisi ainoastaan antaa tätä valtaa 27 jäsenvaltiolle, vaikka tietysti teknisistä näkökulmista katsottuna ne tietysti tämä päätöksen tekevätkin komission etusten mukaisesti. Ehkä meidän tavoitteitamme voitaisi, voisimme sitten vielä kuitenkin laajentaa ja mennä myös Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Παράδειγμα για τη συνεισφορά jotta koko Euroopan unionin ma- mantereen ulkopuolellekin, niin kuin täällä Tavares ehti ilmoittaa, joka puhui juuri siitä, miten merkittävä Eurooppa on ollut esimerkiksi eh, kuolematuomion poistamisen kentällä. Kaikesta tästä minä haluan käydä keskustelua täällä valiokunnassa ja olen kovasti kiitollinen siitä, että sain nämä kaikki ehdotuksenne. Ne kovasti minua auttoivat ja auttavat myös tulevaisuudessa tekstiä laatiessamme. Kiitoksia rouva Palja delia. me palaamme tähän asiaan toinen syyskuuta kokouksessamme. Huomenna aloitamme koordinaattoreiden kokouksella kello yhdeksän ja varsinainen kokous jatkuu sitten kaikkien osalta 9.45. Kiitoksia paljon, kokous on päättynyt.